Uh, dear friends, uh, ladies and gentlemen, let me... Hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, sallika minun hyvin lyhyesti kertoa, että ei ollut minun ajatus aloittaa kello 14.30. Minä tykkään nukkua hieman pidemmät päiväunet, vaikkei minä Italiasta tai Espanjasta olekaan. Ja olen tyytyväinen, että osa teistä edes on saapunut. Nyt käymme toisen kokouksen komission jäsenen kanssa. Ensimmäinen Tapaamisemme oli nimittäin kuuleminen. Hyvä komission jäsen, me koemme, että me olemme vastuussa tässä valiokunnassa digitaalisesta unionista, vaikeammin niinkään ole vastuussa digitaalisista sisämarkkinoista. Joten jos sinä voisit ajatella tätä asiaa meidän valiokunnan toimivallan kautta, me käymme digitaalitaloudesta ja yhteiskunnallisesta vastaavan komission jäsenen Maria Gabrielin kanssa kyberturvallisuuspaketista ja muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta keskustelun, ja tämä on osana jäsenneltyä vuoropuhelua. Ja tämä on osana komission ja parlamentin ohjelmaa osana 2017 vuoden työohjelmaan väärätehdotuksen tiimoilta. Ja minä haluaisinkin muistuttaa, että ITRE hyväksyi mietin, mietinnön sähköisestä viestintäkoodeksista ja Berg-ehdotuksesta ja neuvottelut muiden toimielinten kanssa alkavat aivan piakkoin. Meillä on siis aivan hiljattain alkamassa nämä neuvottelut sähköisen viestinnän kodeksista ja Berg-ehdotuksesta. Nyt haluaisimme keskustella kyberturvallisuuspaketista ja muiden kuin henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta. Meillä on jaettu toimivalta näissä asioissa jälkimmäisen kanssa ja ensimmäinen on toimivaltaamme kuuluva asia. Tämä tietenkin tämä toinen osa-alue koskee myös suojaa. Hyvä komission jäsen, te saatte nyt mahdollisuuden pitää oman johdantopuheenvuoronne. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää Jerzy Buzek ja paljon kiitoksia hyvät jäsenet siihen, että kutsuitte minut käymään tätä dialogia. On erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä teidän kanssanne, jotta yhtenäismarkkinat, digitaaliset sellaiset, muuttuisivat todellisuudeksi meidän kansalaisillemme. Tämä on tärkeää, mutta myöskin palkitsevaa. Niin nopeasti ifra valiokunta on digitaalisen kentän asioissa voinut edetä. Tiedätte yhtä hyvin kuin minä, tämä digitaalinen sisämarkkina on syntynyt sellaisessa kontekstissa, että se on nykyisin Junckerin komission kymmenestä prioriteetista yksi, ja meillä on 24 ehdotet, ehdotusta käynnissä, joista kuusi on saatettu päätökseen, 18 siis vielä on sellaisia, joiden parissa täytyy tehdä yhdessä töitä, jotta saattaisimme mennä päätökseen ennen ensi vuoden loppua tai toivottavasti hiukan ennen sitä. Kaikki nämä prioriteetit on tunnistettu kolmen puheenjohtajan työssä myös prioriteeteiksi. Tässä kontekstissa haluaisin kiinnittää huomionne myös kolmeen seikkaan. Ensinnäkin Tallinnassa järjestettyyn valtion päämiesten huippukokouksen 10, vuotta, 10 päivää sitten. Tämä oli todellakin käännekohta, sillä poliittinen viesti, jonka saimme huippukokouksesta, oli selvä ja tiukka. Meidän taloutemme, meidän Kansalaisemme pyytävät digitaalisia sisämarkkinoita viivyttelemättä enää. Tämä viesti pitää vielä kirjata ensi viikon huippukokouksen listalle. Ja se tulee olemaan televiestinnän ylimääräisen neuvostokokouksen aiheena 24. päivä lokakuuta. On hienoa, että näin korkealla tasolla on tunnistettu tarve ja luotu liikevoimaa, että voisimme yhdessä muuttaa toimintaa. Nyt haluaisin käsitellä erikseen eri aloitteita, joita komissiossa on hyväksytty hiljattain. Ensinnäkin kyberturvallisuus. Tämä on yksi meidän kaikkein uusimpia ehdotuksiamme. Mutta kuitenkin jo vuodesta 2013 lähtien Euroopan unioni, kuten tiedätte, on toiminut kyberturvallisuuden alalla. Kuitenkin kyberhyökkäysten lukumäärä, monimutkaisuus ja laajuus, eli ne vaikutus yhteiskuntaan kehittyy ajan myötä. Ja tämä tapahtuu huolestuttavaa vauhtia. Meidän toimiemme tarkoitus on suojella kansalaisia, yrityksiä ja julkissektoria kyber, kyberhyökkäyksiltä ja kyberuhilta. Meidän ehdotuksessamme on seuraavia avainelementtejä. Ensinnäkin tarvitsemme ENISA-virastolle uuden mandaatin. Ajatuksena on tarjota Enisalle todelliset mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin, jotka kohtaamme. Enisan verkkotuotantoviraston täytyy olla tehokkaampi niin, että se pystyy NIS-direktiiviä joka luotiin toukokuussa 2016 toimeenpanemaan. Tämän lisäksi tieto- ja viestintäteknologian sertifiointi turvallisuuden alalla kuuluu tähän työhön. Tarkoituksena on varmistaa se, että tuotteet ja palvelut, joita Euroopassa tarjotaan, erityisesti esineiden internetin leviäminen, vastaavat kyberturvallisuusperiaatteita. Kolmannekseen koordinointi vakavissa kyberturvallisuustapauksissa, jotka koskevat useampia jäsenmaita, on ehdottoman tärkeää. Suosituksessa on mukana myöskin tällaista uhkaa koskeva suositus. Tämän lisäksi paketti myöskin ähm, suunnittelee sitä, kuinka jäsenmaat voivat IRS-järjestelmädirektiivin toimeenpanoa tehokkaalla tavalla. Ja lopultakin niin tämä on minulle itselleni tärkeää. Me haluaisimme luoda eurooppalaisen kyberturvallisuusalan verkoston. Sillä todellakin on tarpeen kasvattaa ja vahvistaa Euroopan unionin kyberturvallisuuskenttää. Nämä toimet pyrkivät ottamaan huomioon kaikki seikat taistelussa ja haluaisin, että tarkastelette näitä lainsäädännöllisiä osasia mahdollisimman pian. Sitten toinen osio työssämme, vapaa liikkuvuus, kuten puheenjohtajakin mainitsi. Minun sydäntäni on lähellä komission vastuu valvoa hyödykkeiden palveluiden pääoman vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Näiden toimien kautta jäsenmaat eivät enää voi pakottaa yrittäjiä tai kansalaisia säilyttämään omalla alueellaan tietoja, paitsi jos on julkisen turvallisuuden kannalta näin perusteltua toimia. Tämän vaatimus luo yritykselle lisäkuluja ja lisätaakkoja. Emme voi hyväksyä sitä, että tietotekniikka resurssit on kahdenkertaistettu ja tämä ehdotus tulee toimimaan tiukkojen sääntöjen rannalla, henkilötietojen suojaamisessa. Yleinen tietosuoja-asetus ennustaa jo Euroopan unionin sisäistä henkilötietojen vapaata liikkuvuutta ja meillä on suunnitteilla antaa samankaltainen vapaus myöskin muille kuin henkilötiedolle. Ehdotus on yksinkertainen, me luomme periaatteita muun kuin henkilötiedon vapaalle liikkuvuudelle – ja saatavuudelle julkishallintoa ajatellen. Tämän jälkeen jäsenmaiden julkishallinto hoitaa lopun. Näitä tavoitteita emme voi kuitenkaan tavoittaa täysin, ellemme tee jäsenmaiden välillä ja jäsenmaiden kanssa yhteistyötä siitä syystä. Ehdotus kattaa jokaisessa jäsenmaassa yhteyspisteet, joiden tarkoituksena on havaita, missä tällaista sääntöjen vastaista sijoittumispakkoa oltaisiin vaadittu. On, on myöskin tärkeää, että toimimme eri tietotekniikkajärjestelmien kautta, kun esimerkiksi yritys vaihtaa palvelun tarjoajaa. Pyrimme varmistamaan sen, että palvelun tarjoajat tekevät itseään säätelevää koodistoa, jotta nämä siirtymät olisivat helpompia. Ja kolmas seikka koskee p 2 Mehän tulemme puhumaan tästä yhä enemmän. Komissio ei nimittäin pysäytä työtään digitaalisella markkina-alalla tähän. Tämän vuoksi meillä on epäreilun kauppatapaan liittyviä toimia. Me pyrimme tunnistamaan nämä verkkoalustoja käyttävien yritysten toiminnassa ja näiden verkkoalustojen tarjoajien toiminnassa. Tämä aloite on erittäin tärkeä, että voisimme luoda tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille ja tukea PK-yrityksiämme, jotta meillä voisi olla sähköisen kaupan sektori, joka toimii terveellä tavalla Euroopassa. Neljäs aihe on eurooppalainen televiesintä. Säädöstö nyt palaan asiaan, jossa ITRA on ollut tärkeässä roolissa ja tulee olemaan tulevaisuudessakin. Ensinnäkin Antakaa minun onnitella esittelijää Madame Pilar del Castilloa hänen mietinnöstään ja sen hyväksymisestä. Ja myöskin onnellisesta tapahtumasta hänen elämässään. Laajakaistaan investointi ei toteudu, ellei meillä ole ennakoitava ympäristö näille toimijoille. On hienoa, että te olette löytäneet spektrin suhteen erityks, erityisiä ehdotuksia erityisesti sen, että meillä olisi koordinoitu aikataulu ja harmonisointia 25 vuoden aikana ähm, taajuuksien käyttökysymyksissä. Tämä on erittäin tärkeää mobiiliyhteyksien kehitystä ajatellen. Luonnollisesti tässä äh, olen kirjannut ylös puoliväliarvioinnin, jonka täytitte mukaan. Ja tulevissa neuvotteluissa tulen pitämään silmällä tätä ajanjaksoa. Se on erittäin tärkeä nimittäin investoijille toiminnan ennakoitavuuden vuoksi. Samoin on hyvin tärkeää, että investoinnissa voidaan pohtia etukäteen, onko verkko säädelty. On hienoa, että kaikki toimijat saavat erittäin suuren kapasiteetin verkkoon pääsyn riippumatta siitä, mikä heidän roolinsa on markkinoilla. Toisin sanottuna velvoitteet ovat symmetriset. Komissio pyrkii siihen, että säännöstö olisi joustavampi kanssa investointien osalta erittäin suuren kapasiteetin yhteyksissä, jos operaattorit jakavat näitä kuluja. Ne voivat kattaa sellaisia maantieteellisiä alueita, jotka jäisivät muuten sivuun. Tiedän, että tämä on aiheuttanut huolia kilpailun toteutumisesta. Tarvitsemme turvatoimia, joita tulee toteuttaa, mutta säätelyn tavoitteen täytyy olla selvä aivan alusta lähtien tässä yhteydessä. Haluaisin vielä todeta, että komission ehdotus on sitä mieltä, että säätelyn täytyy tapahtua loppukäyttäjän tasolla tai eh, vähittäismarkkinoilla tässä yhteydessä. Olemme sitä mieltä, että säätelyn täytyy puuttua todellisen elämän ongelmiin. Kilpailun täytyy säästää kaikkien hyödyksi, mutta meidän täytyy tehdä mahdolliseksi myöskin kehittyä, jos markkinaolosuhteet eivät ole riittävät. Meidän täytyy tässä yhteydessä rauhoitella investoijia. Me emme tule säätelemään turhaan kalliita investointeja. Sitten sähköisen viestinnän säätelyviranomaisen Berekiin liittyen haluaisin Berek-kertomukseen liittyen aluksi onnitella edustaja Tosanovskia hänen työstään. Meidän tavoitteen tämän asetuksen parissa on selvä, jos me haluamme, että lähestymistapamme pohjaa periaatteille, tehokkaalle periaatteelle tehokas koordinaatio on tarpeen. Tehokas hallinnointi tässä on ensiarvoisen tärkeää. Haluaisin tuoda esiin, että komissio ei tue sitä, että Berekistä tehtäisiin varsinainen eurooppalainen virasto, jolla olisi oma eh, hallintoneuvostonsa, mutta olen sitä mieltä, että Berkistä voidaan tehdä tehokkaampi ja vastuullisempi ja samalla vähemmän monimutkainen ja byrokraattinen. On hienoa, että kertomuksessa todistetaan kuinka tärkeä Berekin oikeushenkilöllisyys on. Vastuullisuus ja avoimuus ovat tarpeen, jotta voisimme vahvistaa Berekin säätelyviranomaisroolia. Otan huomioon myöskin ne huolet, jotka liittyvät Berekin riippumattomuuteen ja siihen, että riippumattomuus kärsisi, jos komissio voisi käyttää äänivaltaa hallintoneuvostossa pääjohtajien valinnassa. Voin vakuuttaa, että komissio ei halua puuttua Berekin äh, toimintaan. Me olemme vapaita tekemään yhteistyötä kansalaisäätien kanssa, jotta näitä pelkoja voitaisiin hälventää, jotta Berek olisi vahva kaikkien eri säätelyviranomaisten tulisi tulla kuulluiksi samalla tavalla sekä pienten että suurten. Tämä ei ole mahdollista, ellei ei ole mahdollista, jos tekninen työ on kaikkein vahvimpien säätelyviranomaisten käsissä. Tässä haluaisin kiittää vielä Itravaliokuntaa ja esittäjä Sorinjoa teidän työstänne ja aloitteestani, joka on erittäin tärkeä minulle itselleni, nimittäin Wi-Fi for EU, Wifi Euroopan unionille. Ja haluaisin myöskin kiittää tässä yhteydessä edustaja Kailia ja hänen työtään matitellisten rajoitteiden parissa, ja edustaja Krasnodebskia ja edustaja Minaria liittyen tekijänoikeuskysymykseen ja e-privacy ja edustaja Kallasia. Paljon kiitoksia ja kuuntelen nyt mielelläni teidän kysymyksiänne ja pyrin vastaamaan niihin molempia toimielimiä tyydyttävällä tavalla. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon arvon komission jäsen tästä johdantopuheenvuorosta. Nyt haluaisin pyytää kollegoja kommentoimaan. He edustavat eri poliittisia ryhmiä. EPP-ryhmän nimissä puhuu Bori. Commissioner for... Kiitos ja sen hyvin selkeästä esityksestä siitä, minkälaisia tavoitteita meillä on. Nyt on syksy 2017 ja ensi vuoden kevääseen mennessä meidän täytyy tehdä kovasti töitä, että saavutamme kaikki tavoitteet, jotka liittyvät digitaaliseen sisämarkkinoihin – Haluaisin kysyä muutamasta asiasta. Ensinnäkin, mikä teidän arvionne on siitä, miten nopeasti tämä Euroopan elektroninen koodi menee eteenpäin trilogeissa, koska me tarvitsemme lopulliset ratkaisut tähän. Ja mikä on teidän arvionne tästä sopimuksesta jäsenvaltioiden kesken, joka koskee näitä taajuus, taajuuksia ja taajuuksien hallintaa? Ja sitten haluaisin kysyä myös turvallisuuskysymyksistä kyberasiossa. Tarvitsemmeko enemmän yhteistyötä ja koordinointia myös jäsenvaltioiden kesken, mitä tulee kyberturvallisuuteen? Ja onko se ylipäätään mahdollista? Koska muutenhan meillä tulee olemaan sama tilanne kuin verkkoturvallisuusdirektiivin kohdalla. Tässä on paljon viivästymisiä monissa maissa ja ongelmia myös. Myös tähän kyberturvallisuuteen liittyen. Mitä mieltä te olette tästä sertifikaatijärjestelmästä? Sitä tarvittiin siinä vaiheessa, kun käynnistimme esineiden internetin, mutta on tärkeää ymmärtää, että tämä ei ole mikään tällainen yksi koko sopii kaikille malli, vaan pitäisi miettiä, millä tavalla tätä täytäntöön pannaan eri alueilla ja sektoreilla. Ja alusta alkaen meidän täytyy saada kaikki teollisuus tähän mukaan. Ja vielä viimeinen kysymys liittyy Enisan uuteen mandaattiin. Me puhumme Enisasta ja sen uusista toiminnoista – joka liittyy tavallaan siviilikyberturvallisuuteen, mutta samanaikaisesti täytyy ottaa huomioon myös äh, tämä puolustusnäkökulma. Ja äh, esimerkiksi myös äh, erilaiset järjestöt, NATO, EU ja niin edelleen. Oletteko te miettineet sitä, että e niissä olisi avoin yhteiselle koulutukselle, yhteiselle käytännöille, koska kyberturvallisuudessa tulee olemaan hyvin tärkeää. Kiitos. Thank you very much, colleague. On behalf... Kiitos paljon, hyvä kollega. Torsnovski, ECR-ryhmän nimissä. Anteeksi, Nika. Nika, SD-ryhmän nimissä, ei ECR-ryhmän nimissä. Ole hyvä. Ole hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, vreau să... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin vastata tämän Gabrielin puheenvuoroon. Se, että hän on saapunut keskustelemaan kanssamme monimutkaisesta asiasta näin lyhyellä aikavälillä on erittäin tärkeä asia. Oettingeristä. Hän puhui hiljattain komission jäsenen ominaisuudessa ja hän puhui siitä, että maalaisjärkeä on käytettävä internetturvallisuusasioissa, niin molemmin puolin oli kyseessä kuluttaja tai yritys, jotka käyttävät näitä IT-järjestelmiä. tällainen laatuluokitus voisi toimia, kuten matkailussa, kolme, neljä tai viisi tähtiä kuten hotelleilla. Oettinger sanoi, että vastaavanlainen järjestelmä voisi toimia myös internetturvallisuudessa siten, että palkitaan heitä, jotka panostavat laadukkaisiin turvajärjestelmiin, jotka ovat sertifioituja. Tämä olisi hyvä viesti kuluttajille ja yrityksille – niistä verkostoista, jotka eivät takaa näitä tarvittavia laatutakeita. Kaikilla kunnioituksella sanoisin, että ei tässä ole kovinkaan paljon vielä tapahtunut, ja tässä on vielä sekannuksen tila olemassa sen suhteen, että ei olla valmiita investoimaan riittäviä summia internetturvallisuuteen. Tilanne ei ole muuttunut kuluttajien näkökulmasta sen suhteen, miten he valitsevat palveluntarjoajan. Valitsevatko he amerikkalaisen, eurooppalaisen maan palvelun? virteen suhteen on ongelmia ja kuluttajien tilanne ei ole muuttunut siten, sikäli kun keskustellaan verkkopalveluista tai verkkohallintopalveluista. Minä uskon, että ihmiset ovat aivan aiheellisesti huolissaan siitä, että heidän henkilötiedot varastetaan tai heiltä varastetaan omilta pankkitileiltä rahaa. Kaikki nämä asiat voivat tapahtua. Oettinger puhui vastaavanlaisista tapahtumista. Hän sanoi, että on olemassa useita ohjelmia, Excel ja muut, jotka voivat päästä käsiksi ohjelmiin. He voivat päästä käsiksi puhelimen tietoihin, ohjelmat voivat päästä käsiksi valokuviin ja väärinkäytöksiä tapahtuu, mikäli ohjelmat pääsevät käsiksi tällaisella tavalla tietoihin. Sähköpostin avulla voi nähdä pyyntöjä päästä käsiksi kaikkiin tietoihin. Ja tämän tyyppisiin ongelmiin meidän nimenomaan tulisi puuttua. Lisäksi on olemassa nämä sertifiointi ja muut laatuluokituskysymykset, ne, jotka investoivat tällä osa-alueella, heitä palkitaan ja he erottautuvat niistä, jotka eivät tee riittävästi kyberturvallisuuden kannalta. Ja tämä on mielestäni naulan kantan osuva huomio. Meidän olisi katsottava, että on olemassa nopean toiminnan hälytysjärjestelmä, nopea hälytysjärjestelmä, mikäli kyberhyökkäys tapahtuu, tai tämä, tässä voitaisiin tiedottaa jäsenvaltiota toisille, voitaisiin nopeasti hälyttää, mikäli tällaisia ongelmia on. Pitäisi olla hätäkeskus. Mitä kyberturvallisuuteen tulee, niin olisi katsottava, mitä tehdään kyberturvallisuuden suhteen. Tämä olisi positiivinen asia, mikäli kyberturvallisuuden hyväksi tehtäisiin jotain. On olemassa torjuntajärjestelmiä, Kaspersky ja muut, ja näiden olisi liputettava, nostettava esiin väärinkäytöksiä. Parantavatko tämän tyyppiset menettelyt Euroopan markkinoilla kyberturvallisuutta? Minä uskon, että komissiolla olisi paljon tekemistä tämän asian suhteen. Lykkä pyttyyn. Uh, thank you very... Kiitos paljon, hyvä kollega. ECR ja Tosanovski seuraavaksi. Děkuji, pane předsedo. Já bych se v prvé řadě chtěl velmi omluvit, že jsem Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi siitä, että tulin hieman myöhässä. Meillä oli hyvin hankala eh, varjo eh, esittelijöiden eh, tapaaminen energiakysymyksistä. Te tiedätte kaikki, että tällaiset tapaamiset eivät ole helppoja. Mutta minä sain jo tässä pähkinänkuoressa infon teidän puheestanne. Arvostan teidän lähestymistapaanne tähän asiaan. Ja koko tähän digitaalisen teknologian maailmaan. Meillä on kysymys, kun me valmistelimme äh, lainsäädäntömietintää Berekistä ja äh, tästä äh, sähköelektroni, ele, sähköelektronisesta koodista – hyvin usein kuulimme kysymyksiä turvallisuusnäkökulmista. Meillä on Enisan virasso, meillä on myös BEREK. Mutta haluaisin mainita myös GSA. joka on vaarassa. GSA Siinä on paljon turvallisuusmekanismeja. Ja haluaisinkin kysyä tätä. Eikö meidän pitäisi saada aikaan parempaa yhteistyötä ja selkeä järjestelmä näiden kolmen viraston kesken? nykyistä maailmaa informaatiojärjestelmät kontrolloivat ja ne, nämä informaatiojärjestelmät tunkeutuvat kaikkiin meidän elämämme osioihin. Ja kaikkia strategisia kohteita pitäisi suojella, koska ne ovat myös hyvin houkuttelevia hakkereille – Kuinka me voimme parantaa yhteistyötä meidän pitäisi miettiä yksittäisten virastojen vahvoja kohtia ja vahvoja puolia niin, että ihmiset eivät säikähtäisi ongelmia, jos jotain tapahtuu, jos vaikka on hakkereiden hyökkäyksiä esimerkiksi pankkijärjestelmiä kohtaan tai navigointijärjestelmiä kohtaan. Eli tässä minun kysymykseni ja hyvää onnea teille matkaan. Minusta teidän kautenne on ollut hyvin hankala. Teidän täytyy löytää uusia ajatuksia ja strategioita. Thank you very much, colleague, for your remarks. Kiitos paljon, hyvä kollega, näistä kommenteista. Uh, well, they were representatives of political groups, so maybe... Yeah. Nämä olivat poliittisten ryhmien edustajien puheenvuorot. Kolicek seuraavaksi. Madame. Ähm, Hyvä komission jäsen. Teidän puheenvuoro oli hyvin täsmällinen. Minulla olisi yksi kysymys. Muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus, niin se on asia, joka on varmistettava, mutta miten tämä voidaan yhdistää kyberturvallisuuteen? Kiitos paljon. Thank you. Colleague. Kiitos, kollega ja varapuheenjohtaja. Merci beaucoup. Tout d'abord, Kiitos paljon näistä kysymyksistä. Kiitos näistä rohkaisun sanoista. Moni näistä kysymyksistä liittyy kyberturvallisuuteen, niin minä haluan kiittää myös koko tiimiä, joka on tässä taustalla. Nimittäin pitkin kesän me paiskimme erittäin paljon töitä. Minä haluaisin ensin käsitellä Bonin puheenvuoro liittyen aikatauluun. Millä vauhdilla tämä kodeksia käsittelevä kolmikantaneuvottelu jatkuu? 25. päivä tämän päivän Koreperin päätöksellä alkaa kolmikantaneuvottelu. Ja tämä on erittäin rohkaisevaa otan huomioon, että ITRE on toiminut tässä mallikkaasti. Ja alusta lähtien olen sanonut, että on erittäin mukava nähdä, että ITRE-valiokunta – on valiokunta, joka omalla työskentelyllään tukee tätä meidän työn rytmitystä. Tämä on asia, jota olen arvostanut suuresti siitä lähtien, kun aloitin näissä tehtävissä. Mikäli haluamme 2018 äh, alkuun mennessä digitaaliset sisämarkkinat, niin meidän on kiihdytettävä työskentelymme. Kaikki liittyy tähän äh, spektrikysymykseen. Tämä on aivan perustavanlaatuisen tärkeä asia sisämarkkinoita. Tässä ei välttämättä ole saatu kovinkaan rohkaisevia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana, mutta Tallinnan digitaalihuippukokouksessa asia nostettiin esiin, joten poliittisia sitoumuksia tehtiin Tallinnassa ja sitten huippukokouksessa olisi hyvä, että nämä vahvistetaan vielä. Ja 24. päivä niin olisi hyvä, että tässä on taajuusasiassa päästäisiin myös ö, poliittiseen yhteisymmärrykseen. Me olemme tekemässä päätöksiä ja mikäli tässä ei ole yhteisymmärrystä, niin tämä, tästä maksetaan hinta 50 vuoden päästä 4Gn kohdalla. Nähdään nämä ongelmat. 4G ei pantu täytäntöön tasaisesti, vaan 70 vuodessa. Mikäli haluamme Euroopasta 5G johtamaan, niin meidän on toimittava tahdikkaasti yhdessä. Kun minä vierailen jäsenvaltiossa, tämä on ensimmäinen, ensimmäisiä asioita, joita nostan esiin kyberasia. Mitä ehdotamme Enisan liittyen? Ensinnäkin tässä on neljä asiaa. Ensinnäkin Enisan Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston mandati ei enää ole väliaikainen, vaan se on pysyvä. Tämä tuo tiettyä vakautta niin virastolle kuin henkilöstölle. Tämä on pitkän aikavälin prioriteetti Euroopan unionille. Jotta voidaan suoritua näistä operatiivisista tehtävistä, joita Enisalle on annettu, tarvitaan henkilöstöresursseja, tarvitaan rahallisia resursseja. Tästä syystä johtuen Enisassa työskentelevien henkilöstön määrä on kasvanut 41, ja tässä vara, käytössä olevia varoja kasvatetaan 5 miljoonalla. On tärkeää, että Enisalla on operatiivisia tehtäviä. Julkisen kuulemisen seurauksena, joka järjestimme alkuvuodesta, kävi selkeästi ilmi, että Enisa on virasto, jossa on asiantuntija, jossa on asiantuntevuus, jossa on osaaminen, joten tämän takia on tärkeää, että nämä voivat olla koordinaattorin roolissa jäsenvaltioiden välillä, koska Enisalla on tietämys siitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Lisäksi tämä voi antaa lisäpontta eurooppalaisella tasolla. Eräs toinen asia, joka on nostettava esiin, on NIS-direktiiviin. Tässä sanottiin, että Ennisalla on koordinoiva rooli. Tästä syystä johtuen me olemme antaneet sertifioinnissa Enisalle tärkeän roolin. Olette oikeassa. Sertifiointi ja sertifiointijärjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen. Me olimme sitä mieltä, että tässä vaiheessa ottaen huomioon tilanteiden moninaisuuden eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa, niin halusimme, että kuluttajat tietävät, mikä on tuotteen turvallisuus, ja toisaalta jäsenvaltiolla, jolla on sertifikaatti jossain maassa, niin haluamme, että se on voimassa myös toisessa jäsenvaltiossa. Vähemmän kustannuksia, vähemmän kuluja. Tässä hintahaitari on äärimmäisen suuri, 150 000 300 000 euroa. Me olemme tietoisia siitä, kuinka tärkeä tiettyjen sektorien, kuinka kriittisen tärkeä tiettyjen sektorien infrastruktuuri on, joten me emme halua, että sertifiointi on pakollinen kaikille. Haluamme, että teollisuuden ala pystyy yhdessä sidosryhmien kanssa ja Enisan kanssa jatkamaan tätä tietä ja viitottamaan tätä tietä eteenpäin. Seuraavaksi haluaisin puhua asiasta, joka yhdistää kaksi eri tekijää. Ensimmäistä kertaa meillä on niin kutsuttu blueprint, eli suunnitelma toimintasuunnitelma, mikäli tapahtuu suuren mittakaavan hyökkäys. Mikäli nyt kysytään kysymys, niin me emme tiedä, mitä tehdään. Lalakrain kanssa esimerkiksi niin nähtiin, mitä tilannetta tarkoittaa. Nyt yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, teollisuuden kanssa, toimielinten kanssa me voimme ehdottaa tietyt koordinointipuutteet. Enisa on kahdesti vuodessa tehnyt harjoituksen, kahden vuoden välein siis teki tämän harjoituksen, jota nähdään, missä seisvaltiot seisovat, ja nyt tämä tehdään kerran vuodessa, ja tätä niin kutsuttua blueprint-suunnitelmaa käytetään. Eräs toinen asia, jonka nostitte esiin, on tämä CERT, toimia. Meille on tärkeää, että tämä on pysyvästi käytössä. On tärkeää, että tämä operatiivinen valmius on olemassa siten, että tämä kaikkien ulottuvilla oleva kyberturvallisuus on oikealla tasolla. Enissä asetuksessa on energian tutkimus- ja teknologiakomitean suhteen selkeät toimintaohjeet. Ne ovat varsin konkreettisia suunnitelmia, joita me olemme laatineet, ja meillä on selkeä viesti. Koordinaatio, sertifiointijärjestelmä, koska tämä on viesti kuluttajille, teollisuuden alalle ja ympäröivälle maailmalle. Ja toisaalta Haluamme sanoa, että kyberturvallisuus, kyberhyökkäykset jäsenvaltiossa ovat sellaisia, että me emme pysty suoriutumaan tästä haasteesta, mikäli me emme koordinoi ja tee töitä yhdessä. Tässä nämä ensimmäiset kysymykset. Tosinovskille vastaisin liittyen tähän parempaan koordinointiin kolmen viraston välillä. Tämä on äärimmäisen arkaluontoinen kysymys. Minä olin, vierailin Enisassa kolmisen viikkoa sitten. Keskustelin henkilöstön kanssa ja kysyin, kuinka monta kertaa he vaihtavat tietoja muiden virastojen kanssa. Vastaus oli ei koskaan, joten on tärkeää, että tätä kysymystä käsitellään. On tärkeää, että katsotaan, mitkä ovat ne mekanismit, joita voitaisiin valistaa käyttöön. On tärkeää, että on kyberturvallisuusvirasto, jolla on riittävät yhteydenpidot. Tämän ei tarvitse välttämättä tapahtua kasvatusten, mutta yhteydenpitoa on ylläpidettävä. Minä palaan tähän asiaan, nimittäin täältä ei voida enää sulkea silmiä. Kyberhyökkäykset eivät koske meitä ainoastaan henkilökohtaisesti, tämä ei koske ainoastaan toimielimiä, vaan täällä voi olla varsin negatiiviset vaikutukset terveydenhuoltojärjestelmiin, energiajärjestelmiin, liikennejärjestelmiin. Tämä on suunnaton haaste. Ja Nikan esittämä kysymys Kasperskista. Tämä on aihe, joka ei ole yksinomaisen toimivaltani piirissä, mutta palaan tähän ja vien tämän kollegani Vestagerin eteen. Me olemme tehokas tiimi, me olemme yhteydessä tasaisin väliajoin ja nostan tämän hänen kanssa esiin, jotta voin vastata konkreettisemmin teille. Kiitos komission jäsen. Seuraavaksi kaikki muut puhujat. Werner saa aloittaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Sydämellisesti tervetuloa komission jäsen. Muutama kysymys kyberturvallisuuspaketista koska monet PK-yritykset eivät halua jatkaa digitalisoitumista, koska he ovat huolissaan tietoturvastansa. Ja he ovat ihan oikeassa sen vuoksi, että kyberturvallisuuden kautta aiheutunut taloudellinen tappio on vuosina 2013-2015 moninkertaistunut, eikä tämä trendi ole loppumassa. Ymmärrättekö te? Nyt ei ole lainkaan tulkkausta, odotetaan hetki. Well, we should start once again. Sorry. Yeah. Sorry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 Ensinnäkin komission kyberturvallisuuspaketti on hyvä asia, koska monet PK-yritykset pelkäävät jatkodigitalisoitumista sen vuoksi, että he ovat huolissaan tietoturvastansa, eikä lainkaan aiheetta sen vuoksi, että kyberkriminaliteetti äh, on äh, viisinkertaistunut vuosina 12 2013-2015. Äh, me olemme tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, jossa PK-yrityksiin kohdistuu yhä enemmän kyberrikoksia. Ymmärrättekö te nyt minua? Ja PK-yritykset eivät kaikki välttämättä ole tietoisia näistä uhista, eikä niillä aina välttämättä ole resursseja ja tietotaitoa hoitaa ö, tietoturvakysymyksiä yrityksessä. Ja kysymykseni liittyykin tähän, huolehditaanko ja tuetaanko pk-yrityksiä kyberturvallisuuskysymyksissä ja miten EU voisi ähm, tukea ja helpottaa tietojenvaihtoa pk-yritysten ja suurten yritysten välillä. Ja sitten näitä äh, turvallisuusaukkoja tai luukkuja löytyy esimerkiksi ohjelmistoissa ja äh, mikä teidän näkemyksenne on siitä, että tämä tuotevastuudirektiivi koskisi myös äh, ohjelmistoja, softwarea? Ja ajatellen kaikkia näitä suuria äh, tietopetoksia, mitä on tehty ja näitä fake news-uutisia, äh, Mm, ja mm, kaikenlaisia petoksia, jotka nimenomaan etsivät äh, yritysten ja ihmisten heikointa kohtaa. Tämä on kaikkein nopeiten kasvava kyberrikollisuusala. Joten miten komissio tällä paketillansa voisi nyt auttaa siihen, että turvallisuusriskeistä tietäminen parantuisi ja että myös suojatoimet vahvistuisivat? Thank you very much, madam. Kiitos paljon, Nibler seuraavana. Kiitos. Minä haluaisin myös kiittää komission jäsentä ja kiittää tästä dynamiikista, dynamiikasta, jolla hän työtänsä tekee. Minusta te olette esitelleet hyvin kunnianhimoisen ohjelman ja kiitokset siitä. Kollega täällä jo puhui kyberturvallisuudesta ja minä haluaisin myös kiittää teitä tästä ehdotuksesta. Minusta on hyvä, että tässä lähdetään eteenpäin Enisasta ja teidän ehdotuksenne tavallaan myös tukee Enisaa taloudellisesti ja, ja myös ähm, henkilöresursseilta. Ja se on oikea lähtökohta. Meillä on pari kysymystä. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, mistä te äsken puhuitte. Te sanoitte, että online-alustojen äh, laiton toiminta on asia, minkä te haluatte puuttua. Ja nimenomaan nämä alustat kiinnostavat minua. Mihin suuntaan te olette menossa? Toki näiden alustojen välillä pitää tehdä e, eroja. Ja joillain tällaisilla alustoilla on tällainen gatekeeper-funktio, mutta täytyy miettiä, millä, miltä tällainen valvonta hallinta voisi näyttää. Komissiolla on myös uusia verojärjestelyitä näille tech-yrityksille. Miltä ne näyttävät? Kolik Zanonato. No. Sorinio, Sorinio, olkaa hyvä. presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi ja haluaisin onnitella häntä siitä innosta, jolla hän on tarttunut tehtäviinsä. Tämä Wi-Fi for EU-aloite, jonka mainitsitte, on erittäin hieno asia, mutta kuten aikaisemmin puhuja sanoi, keskeinen kysymys, joka on aivan kaiken keskiössä, kun puhumme taloudesta, datasta, datan laadusta, sen värittämisestä, on turvallisuus Euroopan kansalaisille. Tällä tarkoitan sitä, että tutkimusten mukaan Euroopan unionissa kaikkein tärkein kysymys kansalaisille on turvallisuus. Terrorismin ja rikollisuuden aikana turvallisuus, mutta myöskin työturvallisuus, ympäristö, luonnonkatastrofit, yksityisyys, yksilön oikeudet. Hyvä komission jäsen, tämä kaikki riippuu tiedosta, hyvästä tiedon välityksestä, joka tehdään perusteellisesti harkiten näitä hyviä välineitä käyttäen, joita meillä on. Tässä on hyvin paljon monia tärkeitä asioita, mutta tietoturva on avain niihin kaikkiin. On tärkeää, että me voimme viestiä siitä tavasta, jolla toimimme ja kertoa siitä Euroopan kansalaisille, sillä muutoin luomme pelkoja ja välitämme lisää velvoitteita. Meidän pitäisi saattaa kansalaiset liikkeelle jonkin positiivisen merkeissä. Meidän pitäisi pyrkiä käyttämään tietoa niin, että ehkäisemme rikollisuutta ja hyödymme siitä. Meidän pitäisi käyttää käyttää tietoa tutkimukseen ja kehitykseen. Meidän pitäisi tehdä yrityksistä kilpailukykyisempiä globaalisti. Hyvä komission jäsen, mielestäni meidän täytyy tällaista luottamusta rakentaa ja nähdä data tieto turvallisuuden palveluksessa. On tärkeää, että samaan aikaan kun tätä hienoa käytännönläheistä työtä toteutamme, järjestämme tiedotuskampanjan kuluttajille ja kansalaisille. Kiitoksia. Kiitoksia. Minulla olisi kysymys komission jäsenelle. Minua kiinnostaa varsinkin muiden kuin henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisällä. Minun kotimaani Puola Haluaisin, että komissio tekisi lainsäädäntöehdotuksia, jotta nämä esteet voidaan poistaa, mitä tulee henkilötietojen vapaaseen liik- muiden kuin henkilötietojen vapaaseen liikkuvuuteen. Tässä on tiettyjä protektionistisia esteitä, työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja muunkin vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa on uhattuna. Kun puhutaan vapaasta liikkuvuudesta, on tärkeää, että olemassa olevat esteet saadaan poistettua. Onko tässä vapaassa liikkuvuudessa poikkeukset niihin tietoihin, jotka koskevat vaikkapa kansallista turvallisuutta? Onko komissiolla ajatuksena, että se luo tietyt kriteerit näiden tälle vapaan liikkuvuuden rajoittamiselle? Seuraava kysymys. Yhteyspisteiden välinen yhteistyö. Näiden yhteyspisteiden, jotka siis huolehtivat tästä täytäntöönpanosta asetuksen kohdalla. Kysymys on erityisen tärkeä, koska yhteyspisteiden välinen yhteistyö tulee olemaan aivan elintärkeässä roolissa. Tuleeko komissio sääntelemään tätä vastaisuudessa? Tuleeko se käyttämään täytäntöönpanosäädöksiä tällä saralla? Sitten yritysten ja yrittäjien hyvät käytännöt. On hyvä, että tässä lähdetään alhaalta ylöspäin, mutta halutaanko tätä itsesääntelyä vielä edistää? Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. Sikäli kun olen ymmärtänyt oikein, muita kysymyksiä tai huomioita ei enää ole, joten voimme nyt käsitellä viimeisen vastauskierroksen ja voisit samalla vetää keskustelun yhteen. Merci beaucoup Paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä kaikista kysymyksistä aivan aluksi. Liittyen kysymykseen, joka koskee pk-yrityksiä, kyllä todellakin omalta osaltani komission jäsenenä en unohda tätä asiaa. Tämä on yhtä, yhä tärkeämpää nykyisin. Meidän täytyy taata pääsy parhaisiin käytänteisiin, sillä 80 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä kertoo, että on kyberhyökkäyksistä kuluneen vuoden aikana kärsinyt. Ja eräät jopa ajattelevat kyberhyökkäyksien suhteen seuraavasti, että on kaksi ryhmää. Ne, jotka tietävät, että ovat joutuneet hyökkäyksen kohteeksi, ne, jotka eivät se tiedä. Haluaisin kiittää tästä kysymyksestä. Sillä on hyvin tärkeää käsitellä kyberturvallisuutta nykyisin, erityisesti koska 95 prosenttia kyberhyökkäyksistä liittyy myöskin inhimilliseen väärään tietoon. Ja tästä meillä on myöskin konkreettisia esimerkkejä. Meillä nimittäin on lokakuussa kyberturvallisuus teema ja kokonainen sarja aloitteita, joihin pk-yrityksiä on kutsuttu. Ne ovat olleet hyvin aktiivisia ja minä tulen tulevaisuudessakin valvomaan sitä, että pk-yritykset saavat kaikki palvelut. Voisimme korostaa vielä kahta asiaa, kuten aikaisemmissa aloitteissa. Me haluaisimme luoda pätevyyskeskukset pätevyys- tutkimuskeskuksia eri jäsenmaihin. Sillä on tärkeää, että ne ihmiset, jotka tekevät tutkimustyötä, voivat myöskin jakaa tietoaan. Koska tutkimuskeskuksia on eri jäsenmaissa, voisimme ajatella, että tämänkaltainen tieto olisi sähköisesti näissä keskuksissa saatavilla. Tämän lisäksi meillä on teollisuuden digitalisointistrategia. Me korostamme digitaalisen innovaation keskusten syntymistä – Tämä on jotakin, mihin me olemme 300 miljoonaa euroa tulevina kolmena vuotena ohjanneet, ja on myöskin tärkeää, että tämä ulottuvuus otetaan huomioon näissä digitaalisissa neuvontakeskuksissa. Tässä PK-yrityksille olisi väline käyttöön, joka on lähellä niitä ja helppo käyttää. Ehm, ja sitten edustaja Blani tässä komissio on ollut hyvin selvä sen, me olemme tehneet äh, komission jäsen Moskovitsi ja Vestager äh, tiedotteen asiasta. Me teemme töitä asian parissa joka päivä ja olemme maininneet, että jos tämä lähestymistapa onnistuu OECD-kumppaneiden kanssa, ryhmämme siihen marraskuussa, ellei näin ole, Euroopan unioni on valmis etenemään yksin. Meillä on nyt suunnitelma ja me olemme valmiita jatkamaan. Tämän lisäksi te pohditte sitä, kuinka puuttua epäreiluihin kauppakäytänteisiin. Tämä on minun suunnitelmassani mukana. Minä tulen ensi vuonna antamaan lainsäädännöllisen aloitteen, joka liittyy äm, hyvän kauppatavan vastaisiin menettelyihin. Meille on tärkeää, että meillä on lähestymistapa, joka on omanlaisemme, että toimimme silloin, kun voimme tarjota lisäarvoa, silloin, kun todisteita tarpeesta on, ja silloin kun voimme välittää viestin, joka suojelee ja kunnioittaa kuluttajien oikeuksia, joka myöskin verkkoalustoja kunnioittaa innovaatiomoottoreina ja mahdollistajina, ja joka myös tekee meille mahdolliseksi luoda tasapainon arvon, oikeuden ja tasapuolisen välillä. Uskon vakaasti, että Euroopan unionin lähestymistavassa nimenomaan tämä on erityistä. Meillä on näitä sääntöjä, jotka koskevat kaikkia, että kaikki pääsisivät eteenpäin. Edustaja Sorinio, kerran vielä onnittelut Wi-Fi for EU-hankkeessa. Tämä on minulle läheinen hanke. Jos me saatamme tämän portaalin valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, voimme jakaa ensimmäiset tuhat voucheria ensi vuoden alussa. Sanon nyt samaa kuin täysistuntokeskusteluissa. Olemme jo ajattelemassa tulevaa mutta varan siihen oikeuden. Kun me käsittelemme tietosuojaa, te viittasitte siihen, että kansalaisten luottamus on erittäin tärkeää. Tästä syystä me nimenomaan haluaisimme järjestää tiedotuskampanja, joka pyrkii saattamaan suuren tietoisuuteen ne asiat, joita me olemme toteuttamassa. Mitä sitten tulee muiden kuin henkilötietojen vapaaseen liikkumiseen? Edustaja Krasnodevski, Puola on ollut ajavana toimijana tässä asiassa. Meillä oli Kristus Schuberin valtiosihteerin kanssa illallisilla eilen vielä ja tiedämme, kuinka tärkeää tämä on Euroopan unionille. Kun tarkastelemme asioita, huomaamme, että 250 miljardia euroa vastaa BKTstämme tämä tai 4 prosenttia. Ja siitä syystä olemme tuoneet myöskin muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta koskevia aloitteita pöydällä. Joka kerta kuitenkin tämä tapahtuu aivan täydessä harmoniassa yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Kansalliset ja yleistä turvallisuutta koskevat seikat ovat muistissa. Me valvomme sitä, että nämä tulevat aloitteessa esiin. Ja mitä tulee sitten eri yhteyspisteiden välisiin yhteyksiin. Me emme ole tällä hetkellä ajatelleet, että tämä olisi lainsäädännöllinen tehtävä. Meille on tärkeää, että meillä on mahdollisuus käynnistää sertifiointi, jotta näemme, kuinka tämä toimii. Verkko- ja tuototurvadirektiiviä, niistä direktiiviä ei ole vielä toimeenpantu jäsenmaissa, ja tämän jälkeen parlamentin pitäisi kyberturvallisuudessa ja muiden kuin henkilö tietojen vapaassa liikkuvuudessa edetä nopeasti. Mitä nopeammin tämä tapahtuu, sitä nopeammin meillä on kattava kokonaiskuva ja voimme näiden yhteispisteiden parissa tehtävän työn käynnistää. Luonnollisesti tässä varaamme aikaa myöskin syvällisemmälle arvioinnille, Että voimme keskustella asiasta ja puuttua siihen. Toivottavasti vastasin eri kysymyksiinne. Jälleen kerran haluaisin vielä kiittää Tämä on ensimmäinen rakenteellinen keskustelu ja minä pyrin aina olemaan yhtä energinen. Haluaisin kiittää teitä, sillä olen äh, täällä valiokunnassa tavannut saman innostumisen ja saman tahdon tehdä yhdessä töitä. Digitaaliset sisämarkkinat ovat jotakin, minkä me voimme yhdessä toteuttaa. Meidän täytyy nyt parantaa vauhtiamme ja kiitoksia Euroopan parlamentti, että vahditte Euroopan kansalaisten oikeuksia nyt meidän pitää saada lopulliset versiot aloitteista. Niitä tulee sitten tarkastella ja näin kahden toimielimemme välinen yhteistyö käynnistyy. Kaiken kaikkiaan kuitenkin kansalaisten täytyy olla politiikan keskiössä ja erityisesti digitaalisella alalla meidän kykymme taata tämä on mielenkiinnon kohde. Kiitoksia nämä... Minä haluaisin lausua loppusanani, jotka päättävät tämän keskustelun, mutta kollega kuitenkin haluaisi vielä pitää puheenvuoron, joten Sean Kelly, ole hyvä. on Anteeksi, että tulin hieman myöhässä. Mutta hyvä nähdä sinut, Maria. Minulla olisi kysymys, jos saan. Tästä äh, kyberhyökkäyksessä, jossa vaadittiin lunnaita. Äh, äh, ja millä tavalla EU voisi parantaa meidän kapasiteettiamme, olisiko tällainen kyberturvallisuusvirasto sellainen? Mutta haluaisin kiinnittää huomiota Microsoftin ja muiden digitaalimaailman äh, vetoomuksen, että perustettaisiin tällainen Geneven yleissopimus ja vuosittainen globaali konferenssi, jossa käsiteltäisiin aihetta globaalilla tasolla, koska tämä on globaali ongelma. Emme me voi sitä yksin Euroopassa ratkaista. Joten haluaisin pyytää sinua kommentoimaan tätä. Voisiko tämä olla mahdollisuus? Ei tarvitse mennä yksityiskohtiin. Kiitos hyvästä työstä ja kärsivällisyydestä. Niin, tässä vielä yksi kysymys. Nyt käsitellään globaaleja asioita. Minä puhun hyvin lyhyesti. Seuraava kokous on Genevessä 18.22. joulukuuta Parlamentti on hyvin edustettuna globaalille hallinnolle liittyen kyberturvallisuuteen järjestetään, ja minä olin vahvistanut läsnäoloni tuolloin. Kiitos komission jäsen, kiitos vierailusta Neitre-valiokuntaan. Me olemme hyvin kiinnostuneita kaikista digitaalisuuteen liittyvistä asioista. Me puhumme usein digitaalisista sisämarkkinoista. Välttämättä tämä ei näe päivävaloa tämän vaalikauden aikana, mutta ehkä sitten seuraavalla viisivuotiskaudella parlamentti ja komissio saavat jotain aikaiseksi. Toivottavasti näemme lähitulevaisuudessa. Uh, dear ladies and gentlemen, we will go uh, almost immediately. Seuraavaksi siirrymme esityslistalla eteenpäin. Mutta minulla olisi lyhyt viesti. Ihan vain tiedoksenne. Iltapäivällä meillä on kaksi vierailijaryhmää, jotka osallistuvat kokoukseemme. 15 tanskalaista toimittajaa. Perässään isännöi heitä, he vastaavat, kirjoittavat energiasioista, ja sitten Wernerin emännöimä vierailijaryhmä, he liittyvät seuraamme myöhemmin. Nyt toivotamme terveeksi, tervetulleeksi Petersenin isännöimän ryhmän Tanskasta. Lämpimästi tervetuloa. Seuraavaksi siirrymme keskustelussamme eteenpäin. Nord Stream 2-hanketta koskevat neuvotteluvaltuudet, nykytilanne, Klaus Dieter Borhat pitää alustuksen. Hän on johtaja Euroopan komissiossa tietenkin energiapääosastolla. Sehän on jo itsestäänselvyys. Kuten varmasti muistattekin, 12. Niin kesäkuuta komissio esitti suosituksen neuvoston päätökseksi myöntäen luvat aloittaa neuvottelut sopimuksesta Euroopan unionin ja Venäjän federaation välillä liittyen Nord Stream 2 putken suhteen. Kuten tiedätte, Meille Euroopan parlamentin jäsenille oli mahdollista tutustua tähän neuvottelumandaattiin. Meillä on tänään erittäin mielenkiintoinen kokous. Nimittäin Klaus Dieter Borhardt kertoo valiokunnalle viimeaikaisista kehityksistä, mitä tulee tähän äärimmäisen tärkeään asiaan ja siitä hän kertoo meille, miten neuvottelut neuvostossa etenevät. Salliko minun lisätä? On äärimmäisen tärkeää, että seuraavan neuvoston työryhmän kokous Nord Stream 2 suhteen on kaavaltu huomiseksi, joten tämä on varsin ajankohtainen hetki käsitellä aihetta johtaja, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja ja arvon eh, ITRE-valiokunnan jäsen, että on miellyttävää saada puhua teille tänä iltapäivänä Nord Stream 2 mandaatin asioista. Ennen kuin kerron tilanteesta itseni, haluaisin painottaa jälleen kerran ja toistaa komission eh, sitoutuminen energiaunionin tavoitteisiin jotta voimme taata energiavarmuuden ja viedä päätökseen sisä, energian sisämarkkinat. Meidän prioriteettimme on luoda äh, eriytetyt kilpailukykyiset äh, energiamarkkinat. Meille on myös selvää, että Nord Stream 2-projekti heikentää tätä prioriteettia. Haluaisin kertoa, miksi me ajattelemme näin, johtuen sen koosta. Me puhumme Nord Stream 2, 55 miljardia kuutiometriä. Nord Stream 2 putki voisi vaikuttaa merkittävästi energia äh, markkinoihin ja äh, turva, saantiturvallisuuteen. Ja tämä koskee hyvin monia Keski- ja Itä-Euroopan maita. Ja lopuksi se kulkee hyvin pitkälti Ukrainan kautta. No miten olemme päässeet tähän lopputulokseen? Ensinnäkin, jos ajattelette, että vain yksi osapuoli, nimittäin Gazprom, sillä on täysin rajoittamaton pääsy alku lähteeseen ja sitä kautta suurimpiin kaasumarkkinoihin Saksassa. Ja tämä voisi vaikuttaa negatiivisesti markkinoiden kilpailukykyyn sekä rajat ylittävään kauppaan naapurimaissa. Mitä tulee sitten äh, tuotanto- tai jakeluturvallisuuteen, niin Nord Stream 2 juuri sen vuoksi, että se keskittyisi, keskittäisi hyvin laajan ää, äh, välityskapasiteetin 55 miljardia kuutiometriä mutta se kulkee saman pohjoisen äh, käytävän lävitse kuin Nord Stream 1, jolla on äh, myös sama väli, saman verran. Eli meillä on 110 miljardia kuutiota kaasua, joka kulkisi tämän saman pohjoisen käytävän kautta. Eli tämä keskittymä kohtuullisen pienellä, pienessä käytävässä johtaisi sellaisen johtopäätökseen, että mikä tahansa äh, keskeytys tai häiriö tässä käytävässä johtaisi merkittäviin ongelmiin järjestelmän turvallisessa toimimisessa. Se on yli 80 prosenttia Venäjän tuonnista, joka kulkisi tämän yhden yksittäisen putken kautta. Ja se, että kanavoidaan näin paljon kaasua tämän pohjoisen käytävän kautta, kuten jo sanoin, olisi tuhoisa Ukrainan transitille – koska me emme usko, että Gazprom ja Venäjän puoli, ehkä jotkut jäsenvaltiot, voisivat teeskellä, että nämä 55 miljoonaa kuutiota olisivat äh, lisävolyymi. Me emme usko siihen. Ja kuten Gazprom ja Venäjä ovat useaan otteeseen julkisesti sanoneet, se, ne tulevat äh, vähentämään nämä määrät nykyisestä transitkuljetuksesta Ukrainan kautta, joka tarkoittaa sitä, että Kaakkois-Euroopan ähm, maat äh, liittyisivät tähän äh, läntiseen ja Kaakko, Kaakkois-Eurooppa joutuisi saamaan kaasunsa lännestä, joka merkitsisi hyvin pitkiä reittejä maat, joilla on jo ongelmia taloudellisesti. Ja tässä me sanomme, että länsimarkkinat saavat hyvää palvelua, hyvät hinnat ja itäiset ja Kaakkois-Euroopan maat joutuvat maksamaan sitten kovemmat kaasun hinnat. Joten Tästä näkökulmasta komissiolle on erittäin tärkeää, että tämä putki, että sitä operoidaan selkeässä säätelykehyksessä. Mutta mikä on tämä säätelykehys sitten? Oi, komission oikeudellinen yksikkö ja hiljattain neuvoston oikeudellinen yksikkö olivat sitä mieltä, että kaasudirektiivi ei ole suoraan sovellettavissa äh, offshore-kaasuputkiin, äh, kuten Nord Stream 2. No, mitä tämä tarkoittaa sitten? Se, että jätetään koko tämä putki täysin tämän ulkopuolelle, tai että me hyväksymme sen, että tämä putki, kun se tulee äh, EUn maaperälle, että sitä hallinnoidaan Venäjän lakien mukaan. Komission oikeudellinen yksikkö sanoo ei. Vaikkakaan me emme tässä soveltaisi kaasudirektiiviä, on kirjoittamattomia energiaperiaatteita lainsäädännössä, jotka täytyy myös huomioida, kun on kysymys offshore-putken käyttäminen, kuten esimerkiksi tämän Nord kaksi, Eli kolmannen osapuolen pääsy, ähm, ei syrjivä käyttö ja avoimuus ja sitten äh, putken hallinnoijan ja käyttäjän erottaminen. Eli siinä täytyisi olla tällainen eriyttävä <laughs> toimi, ja jossa otetaan huomioon kaikki nämä eri periaatteet. Ja näin on tehtävä neuvotellen Venäjän osapuolen kanssa. Ja kuten puheenjohtaja juuri mainitsi, komissio on pyytänyt neuvostoa, tai on suositellut neuvostolle, että, ne, että neuvosto antaisi komissiolle mandaatin näihin neuvotteluihin. 28. syyskuuta energiatyöryhmässä neuvoston oikeudellinen yksikkö esitteli oman kantansa jossa he toteavat, että kaasudirektiivi ei ole suoraan tähän sovellettavissa, kuten myös meidän oikeusyksikkömme sanoi. Mutta tässä, tämä lausunto menee pitemmälle, koska siinä sanotaan myös, että nämä neljä periaatetta, niitäkään ei voida käyttää. Neuvoston oikeuden yksikkö on sitä mieltä, että jos jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että on välttämätöntä tehdä sopimus Venäjän kanssa, jotta voidaan taata energia sisämarkkinoiden toiminta ja jakelun varmuus. Tämä löytyy perustamissopimuksen artiklasta 194. Ja tässä on kysymys jäsenvaltioiden poliittisesta arviosta siitä, ovatko he sitä mieltä, että tämän putken rakentamisen ja käytön myötä kaikki nämä periaatteet vaarantuvat. Jos näin on, niin silloin mandaatti pitäisi antaa. Komissiolle on täysin selvää, että välttämättömyys saada aikaan tämä hallinnollinen puitteisto on ehdottoman tärkeää. Ja Tällä hetkellä keskustelu neuvostossa on hyvin pientä. Ja tilannehan voi muuttua vielä tämän oikeudellisen kannan mukaan, koska neuvostossahan puhutaan huomenna tästä uudessa työryhmän kokouksessa. Tällä hetkellä voimme sanoa, että meillä on koko joukko jäsenvaltioita, jotka kannattavat mandaatin antamista 7-8 jäsenvaltiota kannattavat. Toki on jäsenvaltioita, jotka ovat yhä neutraaleja tai he eivät ole mitään mieltä. Näitäkin on tusinan verta. Ja sitten on jäsenvaltioita, jotka tällä hetkellä suhtautuvat hyvin kriittisesti. Ja voin että arvata, mitkä jäsenvaltiot. Mutta nyt tähän mandaattiin vielä. Mandaatti on yksi asia. Ja se, mitä me nyt näemme sen jälkeen, kun olemme analysoineet neuvoston oikeudellisen yksikön lausunnon, että komissio on tullut siihen johtopäätökseen, että huolimatta mandaatista ja saako komissio mandaatin vaiko ei loppujen lopuksi, niin jotain on tehtävä. Koska ei ole hyväksyttävää, että meillä ei ole selkeää näkemystä, yhteistä näkemystä offshore-putkien hallinnollisista puitteistoista silloin, kun ne tulevat EUn maaperälle. Ja sen vuoksi komissio haluaa päättää tältä osin tämän oikeudellisen epävarmuuden ja tulee esittelemään viivyttelemättä todennäköisesti jo ensi kuussa lainsäädäntöehdotuksen, yhteisistä säännöistä kaasuputkille, jotka liittyvät EUn kaasumarkkinoille. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on jo viitannut tähän lainsäädäntöehdotukseen ja hän on myös painottanut omia odotuksiaan, nimittäin että tämä oikeudellinen ehdotus pitäisi hyväksyä ja sen pitäisi astua voimaan – vuoden 2018 loppuun mennessä viimeistään. Ja tämä merkitsisi sitä, että tämä välttämätön puitteisto olisi täysin kiistaton ja se koskisi sitten myös Nord Stream 2. Kiitos ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Thank you very much, uh, Mr. Director. Kiitos paljon johtaja. Tämä on tärkeä keskustelu. Emme käsittele parlamentissa suinkaan ensimmäistä kertaa tätä aihetta. Ja olisi hyvä, että muistutamme itsellemme, hyvät ystävät, että me olemme käyneet aiheesta kolme täysistuntokeskustelua ja järjestimme myös yhden kuulemisen. Kuuleminen, joka järjestettiin yhdessä Nord Stream 2 konsortion kanssa. Ja Barhartin esen nostamat asiat olivat samanlaisia kuin mitä kuulemisessa nousi esiin. Ja suuri osa kollegoista myös oli näistä asioista yhtä mieltä. Ja kuukausi sitten syyskuun puolivälissä kävimme samasta vaiheesta keskustelun. Ja mikäli puhutaan mandaattiasiasta, niin Itävalikunnassa on tärkeää tietää, että tämä täysistuntokeskustelu tapahtui tämän tietyn mallin mukaan. Poliittiset ryhmät saavat puheenvuoron ensimmäisenä. Saldaukas, ole hyvä. Thank you very much, eh, Paljon kiitoksia. much more clear. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvin selvästä eh, esityksestä liittyen siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Minun kysymykseni on hyvin lyhyt ja melkoisen yleisluontoinen. Voisitteko kertoa hiukan tarkemmin, mitkä ovat erot Nord Stream 1, joka on olemassa siis jo, ja Nord Stream 2 välillä? Mitä tässä on konkreettisesti tapahtunut? Mitkä ovat suurimmat erot ja kuinka tämä geopoliittista tilannetta nyt muuttaa? Kiitos. Kiitos. Seuraava puheen Werner, ole hyvä. Ja herzlichen Dank. Kiitos. Kiitos ensinnäkin tästä keskustelusta. Minä en ole sitä mieltä, että Nord Stream 2 ei olisi mikään poliittinen projekti. Poli- politiikka on aina politiikkaa, tai ainakin se liittyy hyvin pitkälti politiikkaan, eikä ainoastaan talouteen, mutta minua kiinnostaisi kuitenkin tässä yhteydessä muutama asia. Ensinnäkin tämä diversifioiminen. Eli esimerkiksi Alankomaat täytyy muistaa tässä. Mitenkä tämä Nord Stream 2 tulee vaikuttamaan? vaikuttamaan eh, esimerkiksi Alankomaiden kaasun tuotantoon? Sopivat, ovatko ne yhteen sopivat? Sitten toinen liittyy säätelypuitteisiin. Minusta tämä on hyvä idea, samoin kuin tämä neuvottelumandaatti, jos tämä nyt eh, onnistuu. En kyllä usko sitä. Kysymykseni kuuluu, miten me voimme sitten pakottaa kolmannet maat puhumaan neuvoston kanssa, koska eihän niiden tarvitse neuvotella komission kanssa, koska ei Euroopan oikeuskäytäntö koske heitä. Eli toki tässä on kysymys Gazpromin ja muidenkin toimijoiden pääsystä Euroopan markkinoille. Ja voisiko tämä, jos, ei, jos eivät he suostu puhumaan, muuttuisiko teidän näkemyksenne täysin Nord Stream 2? Ja eihän tässä ole todellakaan kysymys eh, vain Nord Stream 2, vaan kaikista eh, kaasuputkista, joita Euroopassa kulkee ja tulee ja joita ollaan suunnittelemassa. Ja sen vuoksi minusta olisi hyvä, että verkotuttaisiin ja diversifioinnin puitteissa tarkasteltaisiin näitä kaikkia. Ja sitten vielä yksi kysymys Ukrainasta. Onko olemassa investoijaa, joka voisi rakentaa tämän putken niin, että myös Ukrainan lävitse tulisi vielä kaasua? Uh, thank you very much. Uh... Kiitos, Krasnosenski. Ole hyvä. Kiitos. Hyvä johtaja, minä haluaisin ensinnäkin kiittää teitä ja koko komissiota. Kiitos, että te toimitte näinkin dynaamisesti. Mielestäni toimitte ryhdikästi, kun sanotte, että on tiettyjä puutteita. Me kaikki olemme sitä mieltä varmastikin, että on tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat kaikkia. Me omalta osaltamme Euroopan parlamentissa tulemme tekemään kaikkemme, jotta tämä, tähän asiaan saadaan korjaus. Eräs asia omalta osaltani. Kollega puhui tämän hankkeen merkityksestä. Kyseessä on isompi asia kuin energia, turvallisuus. Tämä on suurempi asia kuin energiapolitiikka. Kyseessä on symboli, kaksoistandardien symboli. Mikäli meillä on ristiriitoja joidenkin maiden kanssa, niin se johtuu ja kuten Nord Stream 2. Tämä ei ole ainoastaan Gazpromin aloite. Gazpromilla on eurooppalaisia kumppaneita. Tiedämme, että tämä johtaa maahan, jolla on tärkeä rooli Euroopan unionin suhteen. Ollaan sitä mieltä, että tämä maa johtaa Eurooppaa kohti solidaarisempaa todellisuutta. Ja nyt puhun Saksasta. Saksassa ei ole tietoisia tästä aiheesta. Minä puhun usein Saksasta. Saksalaiset kansalaiset eivät ole tietoisia tästä todellisuudesta. Tämä koskee Saksaa ja Vitaista Eurooppaa. Tämä on erityisen tärkeä asia, elintärkeä asia koko eurooppalaista hanketta silmällä pitää, vaikka tämä typerältä kys- kuulostaakin. Tämä on symbolinen asia, joka on meidän sääntöjemme vastainen. Speaker. Kiitos. Seuraavaksi Harms. Ich würde gerne noch ähm, unterstreichen. Haluaisin painottaa, että täysin olen samaa mieltä komission kanssa. Mutta minun ryhmälleni koko tämä kysymys tulevista investoinneista äh, energialalla, niissä nimenomaan diversifiointi on tärkeää, mutta sen lisäksi myös äh, dekarbonisointi, hiilettömyys. Eli äh, että ei lähdetä investoimaan fossiilisiin lähteisiin sen vuoksi, että EUhan on sitoutunut Pariisin sopimuksen myöntä dekarbonisoitumiseen. Muuten olen sitä mieltä, että Saksa, joka haluaa yhdessä Venäjän kanssa saada aikaan tämän projektin ja sitä kautta äh, myös äh, aiheuttanut paljon hankaluuksia. Ja ongelma, joka meillä tänä päivänä on se, että monet valtiot ovat epäluuloisia siitä, että Saksa ja Venäjä tekevät omia juttujansa ja kysymyksessähän on yritysten välinen juttu ja että Saksa ja Venäjä jo useita vuosia ovat yrittäneet päästä tästä sopimukseen ja että muut olisivat tässä sitten vain katsojia. Sen vuoksi minusta on erittäin tärkeää, että komissio neuvostos, sanoo neuvostolle, että tähän täytyy olla eurooppalaiset säännöt, koska muuten tämä ei toimi. Täällä puhuttiin myös Ukrainan intresseistä. Eikä tässä nyt ole kysymys vain ukrainalaisten intressistä, vaan eurooppalaisesta. Tässä on EU-intressi, että Ukrainalla on myös hyvät mahdollisuudet ja että se voi kehittyä. Ja tämä projekti hän nyt kääntyy tavallaan Ukrainan taloudellisten ja teollisten intressien vastakohdaksi. Joten en nyt mitenkään äh, vähättelisi Ukrainaa. Ja sitten vielä lopuksi. En ymmärrä lainkaan, miksi Saksassa on niin paljon poliitikkoja, joilla ei ole minkäännäköisiä äh, epäilyksiä mantereen tulevaisuudesta, eikä vain energiaturvallisuudesta, vaan ylipäätään turvallisuudesta. Jos 80 prosenttisesti sitoutuu kaasun tuonnin osalta yhteen yksittäiseen äh, putkeen. Uh, uh, thank you very much. Uh, Mr. Koch. Kiitos paljon. Kohlicek seuraavaksi. Pani Harmsová mě zase mm, krásně nahrála. Paljon kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Edustaja Hams juuri toi tämän esiin. Miksi me tuomme Yhdysvalloista hiiltä, jos me haluamme energiaturvallisuutta kasvattaa? Mikä ero on Nord Streamin kanssa? Norjan kaasuputken ja Libyan ja Italian välisen kaasuputken välillä. Kuinka on mahdollista, että komissio uskaltaa valita vain yhden taloudellisen sopimuksen eikä ole kiinnostunut muista? On selvää, että tämä on valikoiva lähestymistapa. Toinen kysymys. Te varmasti tiedätte, miksi Bulgaria ja Balkanin maat – komissio pakotti kuoppaamaan South Stream-projektin. Jos teitä vastaa ja myönnä tätä, niin jotakin on selvästi vialla. Ja vielä yksi kysymys. Etelä-Eurooppa olisi voinut pärjäällä näin, mutta todennäköisesti nyt Turkki huolehtii asiasta. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos. Karinch seuraavaksi, ole hyvä. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, olen erittäin pahoillani, että saavuin tänne myöhässä, en mahtanut tälle mitään. Saan kuitenkin briefauksen aiheesta. Minun kommenttini liittyy komission työskentelyn ja Nord Stream 2 aiheeseen. Meillä on energiaunionitavoitteet. tavoitteet Euroopan unionissa. Kilpailua lisätään, niin hiilipäästöjä vähennetään ja lisäksi moninaistetaan energiapalettia. Ja Nord Stream 2 toimii kaikkea sitä vastaan, mitä komissio, neuvosto ja parlamentti on ajanut. Mitä Euroopan politiikan tekemiseen, niin tämä hanke silittää tätä energiapolitiikkaa kyllä vastakarvan. Tässä rakennetaan tämä kansainväliselle vesille ja mikä on Euroopan unionin toimivalta tässä asiassa. Ja sitten kun tämä tulee kansainvälisiltä vesiltä aluevesille ja sitten Euroopan unionin maaperälle, niin miten Euroopan unionin lainsäädäntö, monopolin vastainen lainsäädäntö – energialainsäädäntö ja niin edelleen. Milloin tämä astuu voimaan? Komission tulee työskennellä niiden lakien puitteissa, joita neuvosto ja parlamentti yhdessä hyväksyvät. Kaikki lainsäädäntö on parannettavissa. Ja nyt näyttää siltä, että lainsäädännössä puuttuu sellainen osio, joka teroittaisi teidän miakkaa. Tämä on kokonaan paradigman ulkopuolinen asia. Kysymykseni kuuluu, oletteko te selkeästi löytäneet, miten lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa? Onko kaaviota, jonka mukaan tämä siirtyisi eteenpäin, mikäli neuvosto ja parlamentti puuttuu näihin puutteisiin, joita tässä on, niin antaako tämä teille silti toimivallan toimia ja pystyttekö te todellakin käärimään hihat tämän asian kanssa, joka tulee viemään pontta energiaunionilta. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Sallikaa. Ihan tiedoksi. Tämä on tärkeä asia. Niin sallikaa minun sanoi, että viime viikolla komissio tiedotti koordinaattoreitamme, josta osa on läsnä – ja myös Itreen valiokunnan puheenjohtajaa, nimittäin allekirjoittanutta, siitä, että yhteiset säännöt sisämarkkinoiden suhteen koskien luonnonkaasua, myös näitä interkonnektoreita kolmansiin maihin, niin tämä direktiivin tarkistaminen on nyt valmisteilla. Kuusi koordinaattoria kahdeksasta käsitteli aihetta ja me olemme valmiita antamaan tälle pikaisen käsittelyn. Tätä aihetta käsitellään tänään kello 17 iltapäivällä. Kysymyksen johtajalle on. Koska odotatte, että me saamme teidän ehdotuksen eteemme. Kuten näette, me olemme miltei valmiita. Uh, so is the commission. <laughs> um... On komissiokin. Minun on vaikea antaa teille mitään selkeää päivämäärää. Se, mitä minä haluaisin teille sanoa, on, että ehkäpä tuossa marraskuun alkupuolella. Ja jos sitten kysymykset vielä, yritän vasta niin kaikkiin. Salikas esitti hyvin tiukan kysymyksen, mikä on Nord Stream 1 ja 2 ero ja miksei komissio toiminut niin kuin nyt Nord Stream 1 kohdalla. No, minun täytyy palata tässä historiassa taaksepäin. Nord Stream 1, sitä, Nord Stream 1 komissio ja parlamentti pitivät hyvänä asiana, koska sitä katsottiin, katsottiin sen olevan tällainen kulmakivi markkinoiden vakauttamiseksi. Mutta kysymys oikeudellisista puitteista otettiin myös tässä yhteydessä esiin. Mutta ajatus oli se niinä aikoina, että Venäjän federaatio ja Euroopan unioni laatisivat tällaiset yleiset puitteet infrastruktuurille – jos siis, me olisimme määritelleet kaikki ne periaatteet, joita täytyy kunnioittaa. Ja tähän luettaisiin mukaan kaikki putket, myös Nord Stream 1. Syystä, josta en todellakaan tiedä, mitä, minkä vuoksi tätä ei koskaan tehty. Tämä tällainen puitesopimus infrastruktuurista Venäjä ei koskaan lähtenyt siihen mukaan. Ja tämä ajatus heitettiin ilmoja, kun minä aloitin tuolla energiasektorilla ja olin vastuussa myös Venäjän asioista, niin Venäjän puoli on maininnut sen muutamaan otteeseen, mutta koskaan meidän puolelta ei tullut vastausta ja sitten eh, eh, Krimin pakkoliittämisen jälkeen koko asia hajosi. Eli siis se oli, tarkoitus oli tämä. Ja komissio olisi voinut toimia, käyttää esimerkiksi rikkomusmenettelyä, mutta noin aikoina kysymys oli positiivisesta infrastruktuurista. Ja Nord Stream 2 on nyt sitten ihan toiselta planeetalta. Hän sitten haluaisin vaan käyttää äidinkieltäni, kun vastaan Wernerille ja Harmsille. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja puhun saksaa jos yhä vielä osaan sitä edes. Edustaja Werner, diversifioiminen, mm, kyllä Alankomaiden tuotanto on Groningenissa, laskee. Ja tämä tuotannon lasku tuolla Pohjanmerellä tulee merkitsemään noin 35-38 kuutio metrin vähennystä kotimarkkinoiden tuotannosta, mikä ei välttämättä ole hyvä. Toiseksi lähdemme myös siitä, että suuri osa tai ainakin suurehko osa tästä määrästä tullaan korjaamaan tai kattamaan nestekaasutuonnilla. Tehän tiedätte, että meillä on nestekaasuterminaaleja ja tämä on sektori myös, jonka mielellämme haluaisimme tuoda vahvemmin mukaan kilpailuun. Joten eh, kansainväliset energiavirastot ovat eh, analysoineet, eh, että vuoteen 2020 nestekaasun tuonti Eurooppaan tulee kaksinkertaistumaan. Toinen puoli sitten katetaan venäläisellä kaasulla, mutta ei ainoastaan. Me odotamme myös, että kaasun tuonti Välimeren alueelta lisääntyy siellä on uusia löytöjä Israelissa ja Egyptissä, joten ei tässä ole kysymys vain ja ainoastaan venäläisestä kaasusta, joka johtaisi ja että äh, kotimaista tai Euroopan oman kaasutuotannon äh, väheneminen voitaisiin korvata vain venäläisellä. Näin ei ole. Te esititte hyvän kysymyksen, kun te kysyitte, että mikä tilanne on. Emmehän me itse voi neuvotella, äh, vaikka saisimme mandaatin, me tarvitsemme myös toiselta puolelta hyväksynnän. Komission jäsen Sefcovic on tavannut kollegansa Venäjän energiaministerin ja he keskustelivat asiasta ja ministeri Novak ei yllättävää kyllä sanonut, että eurooppalainen lainsäädäntö ei ole meille edes olemassa. Ei vaan, hän sanoi, että hän seuraa kiinnostuneena keskusteluita tästä mandaatista ja sitten he tulevat tekemään päätöksensä ajan myötä. Tämä varovainen suhtautuminen liittyy ne siihen, että venäläiset tietävät, mitä me teemme ja että emme me tässä ole tavallaan hankaloittamassa mitään, vaan me haluamme varmuutta myös investoijille. Ja kaikilla osanottajilla on intressi tässä, että jos tällainen putki rakennetaan, niin silloin kaikki tehdään sääntöjen mukaan. Ja säätelypuitteet kaikille, se on ihan selvä. Ei tämä nyt ole mikään Lex Gazprom tai Lex äh, äh, Nord Stream 2. Täytyy vielä sanoa, että jokainen putki tutkitaan sen omien edellytysten ja toimien perusteella. Ja viimeinen kysymys Ukraina. Ja mikä on putken tilanne Ukrainassa, onko investoijia? Komissiolla on työryhmä, jossa on useita erilaisia siirtoverkkohallitsijoita Euroopassa. Ja keskustelimme viime viikolla ja minun tarkoitukseni olisi neuvotella Ukrainan hallituksen kanssa, miltä tämä kokonaispaketti näyttäisi ja miltä tämä kantaverkko tai siirtoverkko Ukrainassa näyttäisi. Eli neljä eri eurooppalaista yritystä ovat ilmoittaneet selkeästi olevansa kiinnostuneita ainakin tästä siitä, että ottaisi itselleen hallinnoitavaksi tämän siirtoverkon. Ja sitten ehkä meidän täytyy nyt vielä pyrkiä neuvottelemaan venäläisten kanssa, eikö tällainen transit kuitenkin olisi mahdollinen Ukrainan kautta, jos sitä hallinnoisi joku eurooppalainen yritys. Sitten edustaja Harms, te puhuitte hyvin tärkeästä asiasta, eli tulevaisuuden investoinnit. miksi me ylipäätään investoimme kaasu infrastruktuuriin. Kysymys ei ole vain Nord Stream 2, vaan kaikesta. Ja te olette ihan oikeassa tässä. Ja sen vuoksi komissio on nyt tässä miettimässä hieman uusiksi. Ennen uudisrakennusta oli kysymyksessä mikä tahansa kaasuputki, niin täytyy optimoida olemassa olevat putket ja digitalisointi. Teillähän oli juuri digitalisoinnista vastaava komission jäsen täällä. Digitalisointi voi tarjota meille mahdollisuuksia optimoida nämä, näiden putkien käyttö paremmin. Ja toinen kysymys ää, äh, äh, dekarbonisoitumisesta, niin meidän täytyy äh, miettiä kaikilla sektoreilla. Uskommeko me siihen, että kaikki on sähköistä? Vai mietimmekö me pitkällä aikavälillä, että tarvitsemme dualin järjestelmän niin, että kaasua ei täysin lakkautettaisi tai käytettäisi vain tällaisena siltateknologiana, jos näin ajatellaan, niin silloin täytyy miettiä myös se, että meillä on hyvin rakennettu infrastruktuuriverkko ja kysymys siitä, että eikö meidän täytyisi myös tuoda uudistuvaa kaasua etualalle, koska tässä on hyvin mielenkiintoisia ajatuksia myös. Ja komissio miettii tässä, mitä voitaisiin tehdä, ja meidän täytyisi käydä tästä hyvin pitkälti syventävä keskustelu. Ja se, mitä sanoitte Ukrainasta, tämä on myös taloustekijä, toki, se on ihan selvä. Nämä ovat suuria tuloja kuitenkin jatkossakin. And, uh, uh, professor Krasnuden. Nyt uh, vaihdan englanniksi. Professori Ymmärrän täysin tämän kommenttinne. Tämän kaltaisiin infrastruktuurihankkeisiin liittyvä tieto on avainasemassa, mutta täytyy myöskin olla rehellinen ja todeta, Nord Stream kahden ympärillä on myös positiivista narratiivia. Läntiset markkinat kuluttavat 80 prosenttia tästä ja taloudelliselta kannalta ajatellen voidaan sitten argumentti, että kaasun tuominen suoraan niille markkinoille, joissa kulutus on, oli sitten ollut taloudellisesti jotakin, mitä ei voida kritisoida. Kuitenkin tästä huolimatta politiikan alan tavoitteisiimme liittyen, energiaunioniin ja henkeen liittyen, tässä luonnollisesti emme voi tätä projektia asettaa rinnakkain meidän tavoitteemme kanssa. Edustaja Kolicek, sanoitte, että meillä on valikoiva lähestymistapa tässä. En voi olla kanssanne samaa mieltä. Ei tämä ole valikoiva lähestymistapa. Te mainitsitte Norjan kaasuputkihankkeen, mutta Norjan kaasuputkihankkeet kattaa hallitusten välinen sopimus, jonka ovat tehneet Saksa ja Norja. Euroopan unionin tasolla me pyydämme vain tätä hallitusten välistä sopimusta Saksan ja Norjan välillä. Ja alun perin olimme pyytäneet, että Nord Stream 2 kohdalla Saksa tekisi samoin, mutta Saksa sanoi, että ei halua neuvotella asiasta ja siksi <clears throat> tämä pallo palasi meille tätä asiaa voidaan mahdollisesti arvioida kansallisesti kolmannen maan silmin tai sitten Euroopasta. Jos Saksa ei tähän suostu, meidän täytyy hoitaa asia. Tämä ei siis ole valikoiva lähestymistapa. Ja sitten muut kaasuputket, jotka mainitsitte, niihin liittyy kolmannen osapuolen pääsy. Ei tämä tarkoita siis sitä, että me jättäisimme jonkin huomiota. Ainut poikkeus tästä on Nord Stream 1. Se on oikeudellinen tyhjö kuitenkin vielä tänäänkin. Sitten South Stream-hanke. Te kysytte, miksi komissio pakotti Bulgarian luopumaan asiasta. Ei komissio pakottanut Bulgarian luopumaan hankkeesta. Syy sille, että projekti kaatui, oli Venäjän päätökseen liittyvä. Ja me olemme vain julkisin hankintojen sääntöjämme soveltaneet, sillä se mitä tapahtui Bulgariassa oli seuraavaa. 23. joulukuuta 15. tammikuuta, eli ortodoksinen pääsiäis joulun jälkeen tämä kilpailu julkaistiin ja vain venäläisissä lehdissä. Komissio kritisoi tätä, koska kyseessä oli julkinen hankintamenettely ja tämä menettely rikkoi sääntöjämme. Komissio totesi, ettei tällaista voida hyväksyä ja Tämän vuoksi Venäjän federaatio Gazprom totesivat, että luopuvat South Stream-hankkeesta. Tämä ei ole komission päätös. Meillä on ollut ongelmia tähänkin kaasuputkeen liittyen. Se on totta, mutta me kävimme neuvotteluja venäläisten kanssa, jotta löytäisimme säätelyllisen puitteiston asialle. Voin tämän sanoa, sillä olen itse neuvottelemassa näistä asioista. Mutta meidän puoleltamme tämä pysähtyi siihen, kun Venäjä liitti Krimin itseensä ja koko tarina päättyi siihen. Ei kyseessä ole se, että me olisimme pakottaneet Bulgaria luopumaan hankkeesta. Ja lopultakin edustaja Karin, tämähän oli hyvä kysymys. Nyt me tuomme parlamenttiin lainsäädännöllisiä aloitteita kolmannen energiapaketin täydestä toimeenpanosta. Se on nyt meidän tarkoituksemme. ne muutokset, joita tähän kasvudirektiiviin tullaan tekemään. Mutta tämän jälkeen tulette pohtimaan, onko tämä riittävää, onko tämä kylliksi. Voin kertoa, että kaikkein radikaalein asia, tehokkain sellainen, olisi veto oikeus, niin että meillä olisi oikeus valvoa hankkeita ja sitten todeta, ovatko ne infrastruktuurihankkeet poliittisten tavoitteidemme kanssa johdonmukaisia. Mutta ongelma on VTO. Jos tällainen vetooikeus meillä olisi, olisi hyvin vaikea tätä perustella kansainvälisellä kentällä. Tämä olisi kuitenkin riittävä toimi. Sillä se, että kolmas energiapaketti saadaan toteutettavaksi, se olisi jonkinlainen ratkaisu näihin kaasuputkiin liittyen. Meillä olisi lisää kilpailua, lisää avoimuutta, syrjimättömät hinnat. Kaikki nämä asiat voidaan toteuttaa, mutta riittääkö tämä? Epäilenpä sitä, sillä voin vieläkin kuvitella päinvastaista ja voin kuvitella, että Nord Stream 2 voisi näitä periaatteita noudattaa, mutta meidän ongelmamme politiikan alan tavoitteessa on se, että vaikka tämä kaasuputki saataisiin toimimaan kolmannen energiapaketin vaatimusten mukaisesti, poliittiselta puolelta saataisiin yhä nämä samat vastalauseet. Näitä ei voida poistaa vain soveltamalla kolmatta energialan pakettia. Jos me haluamme näin toimia, enkä suljesta pois, kyseessä ei ole jotakin, mitä nopeutetun menettelyn kautta voidaan toteuttaa. Me valmistelemme 2020 kaudelle täyttä kaasumarkkinoiden uudistamisaloitetta. Se kattaa hyvin monia asioita, jotka jo mainitsinkin. Ja tämä saattaa olla jotakin, mitä meidän pitäisi tarkastella vielä uudelleen, uudelleen että voisimme tehdä arvioinnin siitä, voiko tällainen, nyt kutsun tätä vain veto-oikeudeksi, tällainen veto-oikeus pitää pintansa kansainvälisellä kentällä vai ei. Tämä olisi mielestäni järkevää, sillä se olisi minusta ainut tehokas väline, joka auttaisi välttämään tämänkaltaisia ongelmia, joita me nyt on tämän infrastruktuurin kanssa. Thank you for all, all your... Kiitos paljon kaikista vastauksista, hyvä johtaja. Meillä on vielä jonkin verran aikaa. Meillä on vielä lisäkysymyksiä, jos sallitte. annan Langenin sitä kysymyksen. Ikävä kyllä tuli myöhässä, koska kuvittelin, että tämä olisi alkanut vasta kello 16. 149 artikla. Miten voimme huolehtia siitä, että neuvosto tekee tästä toimivan päätöksen. Toinen kysymyksen, miltä tämä näyttäisi ilman tätä veto, siis sen veto-oikeuden lisäksi. Ehkä te olette tämä jo kertoneet, anteeksi vain. Ja sitten toinen kysymys, en oikein ymmärtänyt koko tämä, siis oikeusperusta Nord Stream 1 oli selvä ja kaikki naapurivaltiot otettiin mukaan ympäristömenettelyihin ja niin edelleen. Ja sitten te sanoitte, että Saksan ja Norjan välillä oli bilateraalinen sopimus. Jos äh, Saksa tekee toisen bilateraalisen äh, sopimuksen äh, Venäjän kanssa, niin riittäisikö tämä sitten komissiolle oikeusperustaksi? Ja miksi Saksa on tähän, mennessä, tähän asti ollut aika vetäytyvä tässä koska käykö siinä sitten niin, että muut tekevät päätöksen? Thank you very much, Chair. A quick follow-up question. Um... Kiitos puheenjohtaja. Pikainen seurantakysymys vielä. Jatkokysymys siis. Komissio voisi käyttää veto-oikeuttaan, mutta se ei välttämättä pitäisi VTOn silmissä. Minä ajattelen nyt eurooppalaisena politiikan tekijänä objektiivisesti. Mielestäni tämä on binäärinen kysymys. Voi joko sanoa, että asia ei ole selvä, joten veto-oikeus ei välttämättä päde, joten sitä ei kannata käyttää, mutta näin ollen meidän politiikan tavoitteet joutuvat turmelluiksi, kun Nord Stream 2 etenee. Toisaalta voitaisiin käyttää veto ja annattaa asian mennä VTOhon. Kenties tämä voisi olla hedelmällinen, nimittäin kun menee VTOhon, on mahdollista voittaa. Jos tätä edes kokeile, niin tietää ainakin häviäävänsä. Joten miksei tätä veto-oikeutta voisi käyttää. Muuttakaa lakia ja käyttäkää veto-oikeutta. Mitä tässä on menetettävää? Mikäli näin ei toimi, niin on ainakin hävinnyt sen perusteella, mitä te sanoitte. Also, Herr Gerte, Herr Burkhardt, noch zwei Fragen. Vielä kaksi kysymystä. Mikäli Ukrainan valtuuskunta olisi Euroopan parlamentissa, he olisivat sanoneet meille, että tämä putki on hyvässä kunnossa eikä siinä ole mitään teknistä ongelmaa. Toinen kysymys. Miksi komissio ei huolehdi kaasuputken ja kaasuyhteydestä etelän ja pohjoisen välillä? Tästähän on jo päätös. Tämähän pitäisi olla jo valmiina, mutta näin ei ole. Ja miksi te kuten puhuitte Etelä-Euroopan kaasuyhteyksistä, niin miksi tässä ei ole huomioitu esimerkiksi Nabukkoa tai Turkin kaasuyhteyttä tai venäläisten ja unkarilaisten kanssa South, South Stream-putkea? Ja miksi ei ole kysytty mitään Iranista? Iranillahan on suuret mahdollisuudet tuoda kaasua. Ehkä te tiedätte tästä paremmin kuin minä. Uh, thank you very much, colleagues. Kiitos paljon kollegat. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Kolmatta kierrosta ei nimittäin järjestetä pahoittelut. Ei muuta puheenvuoropyyntöjä. Johtaja, olkaa hyvä. Mr. Lange. Lange minä voin kertoa, että oikeusperusta on artikla 194. Tämä viedään eteenpäin tässä ehdotuksessa. Ja kysymyksenne, miksi Saksa ei ole ryhtynyt kahdenvälisiin keskusteluihin Venäjän kanssa. Totta puhukseni en tiedä. Olemme esittäneet kysymyksen kaikilla tasolla. Komission puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja minä. Vastaus, jonka olemme saaneet, ainoat vastaus, jonka olemme saaneet, on se, että tämä ei ole tarpeen. He ovat piilottaneet heidän oikeudellisen kantansa taakse, että ei ole olemassa pätevää oikeus, ö, energialainsäädäntöä ja siksi heidän ei tarvitse neuvotella. Se on ainut vastaus, jonka minä olen saanut. Minun on sanottava, että tämä on edelleen Saksan kanta. Saksan kanta, jota se työryhmässä neuvostossa puolustaa. He ovat, kyllä he tiedostavat tämän asian. Ja Karensille vastasin, että pidän tästä ideasta, on totta, meidän pitäisi vakavasti arvioida tätä mahdollisuutta, mutta me emme voi tehdä tätä nopeutetulla aikataululla. Mikäli me ehdotamme tämän tyyppistä asiaa, meidän on ehdotusta meidän on tehtävä vaikutusten arviointi, ja kuten tiedätte, tämä vie aikaa. Mutta nyt haluamme erittäin nopean menettelyn siten, että kolmas energiapaketti olisi täytäntöönpantavissa, käytettävissä. Sitten voimme kysyä, riittääkö tämä vai onko meidän tehtävä vielä enemmän. Kolicek. mikä on totuus, kun ajatellaan Radovin putkea. Minun tietojeni mukaan investointitarve on olemassa ainoastaan, jos otetaan nämä kaksi suurta putkia, investointitarve 3,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Eivät ne ole läpimätiä, mutta on totta, että joka trans GAS-yhtiö ei ole tehnyt tarvittavia toimenpiteitä siirtomaksun avulla, että se olisi investoinut olemassa olevan äh, putkistoinfrastruktuurin. Investointeja tarvitaan, mutta ei tätä 12 miljardin investointia, jota Gazprom ilmoittaa. 2,3 on tämä lukumäärä. Pohjois-etelä käytävä ja myös Nabuko mainittiin, niin kaikki nämä muilla nimillä on tulossa. Tässä on verkkojen eurooppa varja joiden avulla rakennetaan putkisto, Romania, Bulgaria, Unkari, Itävalta. Ruha. Ja tämä on Nabukon kanssa melkeinpä identtinen. Täällä mainittiin myös äh, tämä Turkstream ja Turkstream 1 näkee päivänvalon. Se tuo kaasua Venäjältä Turkkiin. Sitten rakennetaanko Turkstream 2 ja mitä tälle kaasulle tapahtuu? Venäjältä kuulee hyvin erilaisia vastauksia. Ensinnäkin he ovat myyneet tämän kaasun Kreikan kautta Italian sama kaasu, jonka he lupasivat jo Bulgarialle. transitolinjan kautta, joten kukaan ei tiedä, mitä Gazpromilla on mielessä. Kuten yleensä, he heittävät kaiken ilman ja pyrkivät jakamaan jäsenvaltiot antaen kaikille jotain, jotta he saavat ostettua itsensä ulos tästä Euroopan unionin painostuksesta South Streamista – Silloin kun Venäjät, Venäjä jät, hylkäsi tämän South Stream-ajatuksen, niin silloin Borisov kysyi, että mitä minun olisi tehtävä nyt? Pääministeri Borisov kysyi. Ja nyt Bulgarian hallituksen kanssa on luotu hanke, joka koskee Balkanin kaasua. Halusimme varnaan kaupankäyntiä alustan, joka tarjosi kaasua kaikille myös Länsi-Balkanin maille ei ainoastaan putken kautta kaasua, vaan myös nesteytettyä maakaasua kreikkalaisista LNG-terminaaleista. Ja tätä varten me luomme näitä yhteys, yhdyspisteitä eri maiden välille. Ja tämän takia on jo yhdysjohto Armenian ja Bulgarian välillä. Tämä me haluamme. Me haluamme luoda taloudellista lisäarvoa kaakkoisalueelle Eurooppaan, joten meidän on kehitettävä näitä alueita, jotta saamme monipuolistettua tarjontaa. Ne ovat riippuvaisia sataprosenttisesti Venäjän kaasusta ja tämä ei ole kestävää. Ja tästä syystä johtuen me haluamme luoda tämän kaupankäyntialustan, joten me olemme pidemmällä näissä meidän suunnitelmissa ja teoissamme kuin mitä te kaavailette tai mitä te uskotte. Kiitos johtaja, kiitos siitä, että olette täällä. Kiitos näistä vastauksista meidän moniin kysymyksiin. Kiitos avoimesta keskustelusta ja jäämme odottamaan komission ehdotusta marraskuun ensimmäiselle puoliskolle. On erittäin tärkeää Tämä on erittäin tärkeä tieto meidän koordinaattorin kokoukseen, joka alkaa puolen tunnin kuluttua. Nyt siirrymme tämän päivän esityslistan viimeiseen kohtaan. Tämä viimeinen kohta esityslistallamme Itrevalikunnan matka Puolaan, selonteko. Sallikaa minun kertoa muutama kollega. Boni Speraki, Vaskas Krasnodevski, Ja kerron lyhyesti. 20.23. toukokuuta Itren valtuuskunta vieraili Puolassa tiedonhakumatkalla liittyen Itre toimivaltuuksiin. Valtuuskunta koostui mainitsemistani mepeistä. Mainitsin kaikki mepit. Syy valtuuskunnan taustalla oli siitä, että halusimme saada selonteon puhtaasta energiasta ja Puolan energiapaletista. Haluaisimme tavata e, puolalaisia startup-yrittäjiä ja yrittäjiä, jotta ymmärrämme heidän innovatiivisen lähestymistavan ja ne haasteet, joita ne kohtaavat. Ja halusimme saada paremman ajatuksen EU-varojen vaikutuksesta näiden sektorien toimintaa ja kuinka toimintaa voitaisiin parantaa. Vierailimme Varsovassa ja Krakovassa Meillä oli hyvin tiivis ohjelma. Tapasimme useita sidosryhmiä, varsin moninaisia sidosryhmiä. Varsovassa valtuuskunta tapasi useita innovatiivisia startup-yrityksiä, jotka käsittelevät digitaalisia sähköisen terveydenhuollon palveluita. Lisäksi vierailimme Varsovan yliopiston kampuksella – siellä on ISM-teknologiakeskus ja kävimme myös Targava 56 luovuuskeskuksessa. Tämä oli sellainen mielenkiintoista. Se oli paljon enemmän kuin pelkä teknologiakeskus. Siellä Mihail Ushevski, Varsovan varapormestari, otti meidät vastaan. Päivän loppukohden kävimme valtuuskunnan kanssa Jobsessa. Eikö siis toisella päivällä kävimme Sobsessa vihreän hiilen teknologiakeskuksessa ja sitten kävimme Krakovassa. Meillä oli teknologia yrityspuiston ja Life Science Parkin vierailukäynnit saimme sidosryhmiltä suoraa tietoa ja edunsaajilta suoraa tietoa – siitä lainsäädännöstä, josta ITRE vastaa, ja näitä tietoja käytetään, jotta voimme parantaa valiokunnan työskentelyä tulevaisuudessa. Siinä lyhyt selonteko. Minulla on myös mielenkiintoinen valokuva vierailulta. Se ei ole teille teidän ulottuvillanne, mutta päästä sen tutustumaan koska tahansa haluattekaan. Onko joku valtuuskunnan edustajista, joka haluaisi vielä lisätä tähän selontekoon jotain. Ei näy puheenvuoropyyntöjä, onko kysymyksiä, huomioita, ei kysymyksiä, ei huomioita, kiitos oikein paljon. Ko- Tämän päivän ITRE-missio on nyt saatettu loppuun. Koordinaattorit kokoontuvat kello 17. 19 minuutin kuluttua koordinaattorit aloittavat kokouksensa. Ja huomenna aamu yhdeksältä me kokoonnumme uudemman kerran. Meillä on monia asioita käsiteltävänä. Kokouksemme päättyy näiden tietojen mukaan 12.30. Puoli yhdeltä päätämme kokouksemme huomenna. Sitten iltapäivällä teillä on vapaa-aikaa. Kiitos oikein paljon. Tapaamme 18 minuutin kuluttua koordinaattoreiden kanssa.